herr präsident hyvät kollegat meillä on vielä tässä muutama minuutti odoteltuna koska odotimme jotakuta minä olin kyllä ajoissa paikalla. haluaisin mielelläni terrorismin uhrien muistopäivänä esittää julkilausumani hyvät kollegat tänään